L'ordine del giorno reca la dichiarazione del vice... Nyt äh, komission varapuheen johtajan julkilausuma, joka koskee EUn ja Venäjän huippukokouksen päätelmiä 31. toukokuuta viiva 1. kesäkuuta. Ja minä annan ensimmäisenä komission varapuheenjohtaja Rova Ashtonille puheenvuoron. Uh, Madam President. Puhemies, arvoisat jäsenet, olen hyvin iloinen siitä, että pystymme tänään keskustelemaan viimeisen EU-Venäjä-huippukokouksen tuloksista. Sehän järjestettiin Donin Rostovissa. Huippukokous oli hyvä, siellä oli hyvin rakentavaa keskustelua ja siellä vahvistui se, että Venäjä haluaa vahvempia suhteita EUn kanssa. Huippukokouksessa käynnistettiin nykyaikaistumista koskeva kumppanuus eli modernisaatiokumppanuus ja kuten jäsenet tiedä, tietävät, niin Medvedev on näin olen tunnustanut sen, että Venäjän täytyy nykyaikaistua, koska EU on Venäjän suurin kauppakumppani ja investoija. Se on luonteva kumppani tähän työhön. Kaikenlaisessa modernisoinnissa on noudatettava laajaa lähestymistapaa. Pitää ottaa huomioon esimerkiksi yrittäjyys, mutta myös demokraattiset arvot ja oikeusvaltion periaate. Tästä syystä oikeuslaitoksen toiminta, korruption torjunta ja vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnassa ovat keskeisiä alueita nykyaikaistumiskumppanuudessa. Aiemminkin olemme ilmaisseet huolemme esimerkiksi aktivisteihin ja toimittajiin kohdistuvista toimista ja niin teimme tänäänkin, tälläkin kertaa ja otimme esille myöskin kokoontumisvapauden. Pohjois-Kaukasuksen tilanne on myös yksi huolta herättävä seikka, mutta on tapahtunut myöskin myönteistä kehitystä ja on tärkeää tunnustaa se. Esimerkiksi kuolemanrangaistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 14 suhteen on tapahtunut edistystä. Eri toimet ovat omiaan myös parantamaan yrittäjyys- ja investointiympäristöä Venäjällä. Ja Venäjän onkin ponnisteltava nykyistä enemmän, jotta se voi saada lisää investointeja. WTO: ohon liittyminen olisi hyvä asia, se auttaisi paljon tässä työssä ja EU toimi, toivoo edelleen, että VTO-neuvottelut nopeasti saadaan päätökseen. Vapaakauppaan sitoutumisen on nyt tultava myöskin todellisuudeksi. Esimerkiksi on herättänyt hiukan huolenaiheita. Meillä ei ole mitään tulliunioita vastaan sitänsä, sillä EUkin on tulliliitto, mutta niitä pitäisi soveltaa sopivalla tavalla. Eri infrastruktuurikysymykset esimerkiksi energiasuhteissa ja energiatehokkuudessa olivat myös esillä ja nykyaikaistumiskumppanuilla on näissä asioissa paljon tehtävänään. Uusi sopimus heijasteleekin energiaperuskirjan periaatteita. Korostimme myöskin, että tämä peruskirja on meistä luonnollisin foorumi monenkeskisen energiavarmuuskeskustelun käymiselle. Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat keskeisimpiä kysymyksiä ilmastonmuutosten kannalta ja me kannustimme Venäjää ottamaan kunnianhimoisimpia tavoitteita tässä suhteessa. Ja Kankunissa näistä sitten keskustellaan. EU painottaa sitä, että on tarpeen edetä askel askeleelta viisumivapauskysymyksessä ja toivomme mekin, että viisumivapaussopimus aikana saadaan aikaiseksi, etenkin paikallisessa rajaliikenteessä Puolan ja Liettuan kanssa. Tämä pitäisi saada mahdollisimman nopeasti aikaan, jotta Kaliningradissa asuvien venäläisten asema helpottuisi. Toivomme, että pystymme esimerkiksi UNIFOR-yhteistyötä jatkamaan edelleen. EUn päätöksen teon on kuitenkin oltava jatkossakin riippumatonta, vaikka Venäjän kanssa monilla alueilla äh, lisätään yhteistyötä. Esimerkiksi Lähi-idän rauhanprosessia, Iranin ydinaseohjelmaa, Pakistania, Kosovoa ja muita kansainvälisiä kysymyksiä käsiteltiin Ulkoministeri Lavrov antoi lausuntonsa Israelin Kaasan avustuslaivaa vastaan kohdistuneista hyökkäyksistä ja myöskin Moldovaa ja Kosovoa. Siellä käsiteltiin ja käsitellään jatkossa. Kiitoksia. Sitten meille tulee puolueryhmien puheenvuorot. EPP aloittaa kaksi minuuttia. Edustaja Brock. Hohe Beauftragte, Vizepräsident der Kommission, Korkea edustaja, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluan kiittää teitä, korkea edustaja, tästä esityksestä, tänne huippukokouksen kulusta. On käynyt selväksi, että on erilaisia huolenaiheita siitä, mitä oikeusvaltiokehitystä, mitä tiettyjä prosesseja Venäjällä tapahtuu. Ja millainen esimerkiksi kansainvälisen oikeuden tilanne joillakin Venäjän lähialueilla on. Modernisaatiokumppanuus on varmasti tärkeä väline Venäjä yhteistyössä. Venäjä on meille strategisesti erittäin tärkeä. Meillä on paljon yhteisiä intressejä talous- ja energia-alueella ja lienee selvää myös, että näissä 5 plus 1 neuvotteluissa Iranin suhteen ja YKssa on saatu aikaan yhteinen kanta ja tämä on erittäin merkittävä asia. Uskon, että myös muissa kysymyksissä kvartetin työ Lähi-idässä on hyvin tärkeää ja sitä täytyy kaikin keinoin tukea jatkossakin. Venäjän uskottavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus etenee Pitää tarkkailla sitä, miten nämä neljä yhteistä aluetta, miten ihmisoikeuskysymykset ja vastaavat etenevät, miten energiaperuskirja toimii käytännössä. Tällaiset seikat esimerkiksi ovat hyvin tärkeitä. Venäjän on oltava valmis sitoutumaan myös oikeudellisessa mielessä näihin seikkoihin, ja sen on aivan vakavasti nyt ryhdyttävä edistämään esimerkiksi VTO-jäsenyyttään, jos se haluaa olla vakavasti otettava tekijä kansainvälisillä markkinoilla. Kazakstanin ja Venäjän välinen tulliliitto ei ole hyvä merkki tässä mielessä, mutta uskon, että kansainväliset yhteydet ja G20-sitoumukset ovat kuitenkin tärkeitä. Mielestäni on tärkeää edistää myös viisumikysymystä, mutta meidän on tehtävä selväksi, että itäisten naapurimaiden ei saa jäädä tässä mielessä lapsipuolen asemaan ei voi olla niin, että venäläisellä passilla pääsee Ukrainasta helpommin Eurooppaan kuin ukrainalaisella passilla. Kiitoksia. Grazie per il... Kiitos. Sitten seuraavana edustaja Sevran, SED. Madam High Representative, ladies... Hyvä puhemies, hyvä korkea ulkopolitiikan edustaja. Meillä on hyvin paljon yhteistä Venäjän kanssa, ei pelkästään taloudellista yhteistyötä, vaan meillä on myöskin yhteistyötä monella kansainvälisellä alalla. Maantieteellisesti Venäjä on ja tulee aina olemaankin Euroopan unionin läheisin naapuri. Me meillä on äh, tämä protagonistinen äh, rooli, äh, mutta myöskin Atlantin suuntaan. Eurooppaan ja Venäjä täydentävät toisiaan, mitä tulee resursseihin ja myöskin on muistettava, että eräät tavoitteet kansainvälisesti ovat yhteiset. On ymmärrettävä, että epävakaa, haavoittuva Venäjä on haaste Euroopan unionille. Ja päinvastoin saavutamme sitten vakautta. Ei ole todellakaan väin toisinpäin. Meidän täytyisi toimia hyvin monella tasolla. Meidän pitää kumppanuutta uudistaa. Se luo luottamusta ja myöskin edistää monia yhteisiä asioitamme. Sitten VTO-jäsenyys on asia, josta Venäjä voisi hyötyä, jos EU auttaisi sitä integroitumaan. Sitten energia-yhteisö, sekin on tärkeää. Meillä täytyy olla kolmen kolmikanta yhteistyötä siirtymätalouksien kanssa. USAn kanssa toimittava yhdessä sillä tavalla, että saatetaan ajan tasalle eurooppalaiset turvallisuusjärjestelyt. Tällä tavalla me voimme eh, luoda välineet, joilla me voimme ottaa myöskin ihmisoikeudet huomioon. Geopoliittinen väline. Meidän täytyy ottaa ihmisoikeudet eh, oikeaan politiikkaan mukaan. Grazie per il gruppo ALDE. La... Kiitos. Seuraavana ALDE-ryhmän Ojuland. Heisistuja, korkeisintaja Rostovista. Puhemies, arvoisa korkea edustaja, EU-Venäjä huippukokous Donin Rostovissa antoi todellakin suurta menestystä yhteistyössämme, erityisesti taloudellisessa yhteistyössä, mutta myös globaalilta kannalta. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa demokratian periaatteet, kansalaisoikeudet ja ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteet kun teemme yhteistyötä Venäjän kanssa. Me täytyy tietenkin ottaa huomioon myös kauppasuhteiden kehittäminen. Venäjän pitäisi ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotta siellä saadaan parannusta talous- ja ympäristökysymyksiin. Tämä mainittu tullisopimus on osoitus siitä, että Venäjä ei aio vielä liittyä VTO-hon lyhyellä aikavälillä. Kun tarkist tarkastelemme Venäjän eri sektoreita, meidän täytyy katsoa juridisia seikkoja myös, kun haluamme tehdä kaupan alan yhteistyötä, joka ylittää rajat. Meidän täytyy myös kehittää muita alueita ja Venäjänkin täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin energiakysymyksissä sopimu- tai neuvotteluiden jatkaminen on erittäin tärkeää. Energian peruskirja on hanke, joka meidän täytyy pitää mielessämme. Euroopan ihmisoikeuskirjan lisäpöytäkirja 15 on asia, josta meidän täytyy jatkuvasti muistuttaa Venäjää. Venäjän täytyy myös täyttää velvollisuutensa Georgian suhteen. Sen täytyy myös Etelä-Kaukasuksen ja Moldovan konfliktit ö, ottaa huomioon. Meidän, meillä on ollut pitkä kumppanuus Venäjän kanssa, mutta emme voi hyväksyä sellaisia, per, sellaisia suhteita, joissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta. Mikhail Hodorkovski on yksi esimerkki sellaisesta tapauksesta, jossa Venäjä ei ole noudattanut velvollisuuksiansa. Meidän pitäisi muistuttaa myös tästä ja toivon, että kollegat tukevat tätä aloitetta. Kiitos. Seuraavana herra Schulz, kaksi minuuttia vihreiden ryhmästä. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Meillä on takanamme nyt tapahtuma köyhä EU-Venäjä huippukokous ja sen päätelmät ovat sen mukaiset. Kun Venäjä nyt pyrkii modernisoitumaan, niin meidän on jatkuvasti muistutettava siitä, että modernisoituminen ei ole pelkästään tekninen kysymys. Venäjä haluaa kyllä kehittää nanotekniikkaa, ja sillä on muunkinlaisia aloitteita, mutta modernisoituminen edellyttää myös aktiivista ja kestävää kansalaisyhteiskuntaa, jossa kansalaiset voivat toimia vapaasti. Meidän on käyty, tarjottava Venäjälle sen suuntaista modernisaatiokumppanuutta ja siksi on tärkeää ottaa esille myös puutteita ja ongelmia, kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Rompäy ja korkea edustaja Ashton ovatkin Rostovissa kiitettävästi tehneet. Tämä kaikki pitäisi myös saada käytännön tasolle ja siksi olemme tehneet neljä tarkistusta, joille pyydämme tukeanne. Kysymys on poliittisen vainon kieltämisestä tai estämisestä Mikhail Hodorkovskin ja Platon Lebedjevin vapauttamisesta sekä Pohjois-Kaukasuksen väkivallan lopettamisesta ja kokoontumisvapauden sallimisesta. Vapaus ulospäin on, on viisumivapautta, mutta sen on mentävä käsikädessä sisäisten asioiden vapauden kanssa. Ja tällaiset oikeudet on, ovat jakamattomia ja näin on oltava myös Venäjällä. La parola al... Kiitoksia. Sitten edustaja Tannok ECR-ryhmästä. Lady Ashton, given Russia's physical proximity kun me katsomme, kuinka lähellä Venäjä on EUta ja kun me katsomme, minkälaisia luonnonvaroja sillä on, kuten kaasua, niin on ymmärrettävää, kuinka tärkeää Venäjä on meille. Venäjällä on myöskin hyvin tärkeä kansainvälinen rooli, koska se on pysyvä jäsen YK n turvaneuvostossa. Tässä on myöskin Pohjois Korean tilanne, lähi rauhanprosessi ja myöskin se, että Irania eh, voidaan painostaa. Ja Turkin kysymys, se, että Janukovic on valittu tehtävään, niin tämä on Kiovan ja Moskovan suhteita parantanut. Sitten Krimin laivaston tukikohdat, niitä ei pidä pitää sellaisena merkkinä, että Venäjä olisi käyttänyt, kääntänyt Euroopalle selkänsä ja palannut vanhaan politiikkaansa. Ukraina ehkä mahdollisesti liittyy Euroopan unioniin, mutta se ei ole Venäjän etujen mukaista. Janukovis valittiin hyvin pienellä marginaalilla ja luo suhteita Euroopan unioniin. Me emme voi väistää vastuutamme, koska meidän täytyy myös heidänkin hakemuksiinsa hankkeissa vastata myönteisesti. Grazie. Kiitoksia tästä sitten minulla on ilo ilmoittaa teille, että parlamentaarien kokousten eh, yhteydessä Kiinan kansan taas